Minä avaan täysistunnon kokouksen, joka 13. lokakuuta 2011 keskeytettiin. Pöytäkirjat 12. ja 13. päivän lokakuuta pöytäkirjakokouksesta ovat jo saatavilla. Jos teillä ei ole sanottavaa niistä, niin pidän pöytäkirjoja hyväksyttyinä. Chciałem podać Państwu parę początkowych uwag. Minä tahtoisin kertoa teille muutamista asioista. Tämä on Euroopan kannalta hyvin tärkeä viikko. Minä olen osallistunut neuvoston kokoukseen ja keskiviikkona euroryhmä kokoontuu, jatkuu edelleenkin, samoin kuin Eurooppa-neuvosto, jäsenvaltiot, jotka kuuluvat euroalueen tulevat tekemään tärkeitä päätöksiä kansalaisten ja markkinoiden kannalta. Von Rompuy ja Barroso tulevat kutsuttuina kokoukseemme torstaina ja käymme hyvin merkittävää keskustelua tästä nykytilanteesta. Huomenna me käymme myös hyvin tärkeää keskustelua eurooppalaisesta talousohjausjaksosta ja sitten talousarviosta työllisyyden edistämiseksi, kasvun lisäämiseksi. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet siihen kokoukseen, joka omistettiin tälle uudelle puite ajalle 2014-2020. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kyse oli parlamentin omasta aloitteesta. Me itse olemme halunneet tällaista keskustelua ryhtyä käymään. Keskustelu oli varsin onnistunutta ja tahdonkin jatkaa tätä keskustelua puolen vuoden jälkeen vuoden päästä. Ja haluan korostaa, että kolmesta kymmenestä eri kansallisesta parlamentista oli jäseniä mukana parlamentti oli hyvin paljon näkyvillä tässä keskustelussa ja tämä oli tärkeä asia. Kerron teille vielä siitä, että tunisialaiset ovat eilen äänestäneet ensimmäistä kertaa vapaissa vaaleissa. Tämä on historiallinen hetki Tunisian, Tunisialle sekä koko arabimaailmalle vaalit järjestettiin rauhallisissa merkeissä ja tietojemme mukaan osallistumistaso oli hyvin korkea, yli 90 prosenttia äänesti. Toivomme, toivotamme paljon menestystä tälle uudelle hallitukselle ja Euroopan parlamentin vaaliva oli paikalla ja odottelemme siitä sitten yhteenvetoa ja minäkin käyn toista kertaa arabikevään jälkeen Tunisiassa ja tapaan kaikkia edustajia siellä ja me, mehän juuri olemme sitä mieltä kaikki täällä parlamentissa, että kyse on tärkeästä hetkestä ja valtiosta Euroopalle. Pohjois-Afrikka on juuri nyt erityisen merkittävällä paikalla. Ja Libyasta seuraavaa että Libyasta kuullaan uutta ääntä, uusi hallitus uuden hallituksen pitäisi kunnioittaa kaikkia kansalaisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Minä käyn Libyassa myös viikonloppuna ja tapaan siellä eh, kumppaneitamme keskustellaksemme hyvin tärkeistä asioista. Menen sinne kovin tyytyväisenä, koska kyse on vapaasta valtiosta ja sen kansalaiset ovat kovasti kärsineet näiden viimeisten yli 40 vuoden aikana Gaddafin diktatuurista. Seuraavaksi kertoisin siitä, että viime viikolla me saimme tiedon, hyvin tärkeän Espanjan, Espanjaa koskevan tiedon ja, ja Euroopan koskevan tiedon. ETA e on luvannut luopua aseista ja myös pirstaloida tämän järjestönsä ja tässä heidän omistuksessaan olevat aseet päätetään luovuttaa hyvin suuresti kunnioitamme ja arvostamme Espanjan viranomaisten toimia ja kaikkia niitä virano, niiden viranomaisten toimia, jotka ovat tehneet työtä terrorismia vastaan. Tämä on yksi voitto pitkässä taistelussamme. Me olemme hyvin solidaarisia 829 eh, uhrin perheille, jotka ovat menettäneet omaisiaan tässä reilun 40 vuoden etaterrorismin aikana. Ja me olemme saaneet tietoja myös Turkista. 200 ihmistä on menehtynyt maanjäristyksessä parlamentin nimissä. Minä välitän heille myötätunnon osoitukset ja surun valittelut näille perheille. Turkin Turkki ja surun valittelumme Turkin kansalle tässä surussa. Ehdotan minuutin hiljaisuutta uhrien, uhrien muistoksi. Thank you. Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Właściwe organy... Tässä viralliset tiedotusasiat ja sitten kerron, että Ruotsin toimivaltaiset viranomaiset ovat tiedottaneet, että rouva Leena Ekin korvaa tästä lähtien tai 18. lokakuuta lähtien herra Kent Johansson. Toivotan herra Johanssonin lämpimästi tervetulleeksi tänne uutena kollegana.